Hyvää iltapäivää. Pyytäisin teitä tai kysyä, jos voimme hyväksyä esityslistan. Kiitos. Ja hyväksymme sitten pöytäkirjat helmi-maaliskuulta. Hyväksytty, ei kommentteja. Sitten puheenjohtaja johtajan ilmoitukset ja toimijoiden välisistä neuvottelusta muutama kommentti. Sitten, tai nyt hypätäänkin suoraan kohtaan kuusi. Nämä asiat käsitellään sitten huomenna, eli nyt fintech teknologian vaikutus rakoitusalan käymme läpi, tar- läpi tarkistuksia. Esittelijä Koravan Newenhausen. Thank you, uh, Mr. Chair. Um... Kiitoksia puheenjohtaja. Fintech on tällainen muotisana rahoitusmarkkinoilla näinä päivinä ja on ollut jo jonkin aikaa. Samoin USA ja Aasiassa on näin. Euroopassa kuitenkin olemme vasta alkaneet tulla tietoisiksi, kuinka tärkeästä ilmiöstä fintechissä on kyse. Varsin usein eri konferenssissa kysyn, kuka omistaa esimerkiksi bitcoin virtuaalivaluutan? Yleensä kukaan ei nosta kättään, tai kuka omistaa näitä? Ja tämä on mielestäni merkki siitä, että ei olla valmiita tulevaisuuteen, joten Euroopassa meidän ei pitäisi jatkuvasti vain tarkastella olkapäin, katsoa olkapäin yli, onko joku uusi kriisi pukkaamassa päälle, vaan pitäisi miettiä myös mitä on tulossa, jotta voidaan helpottaa uutta kehitystä, jos me emme ryhdy fintech, fintech-junan matkusteksi, niin jäämme jälleen jälkeen. Suurimmassa investoinneista fintech-alaan tähän mennessä on tapahtunut USAssa, Kiinassa ja Israelissa, ja tuloksena suurimmat fintech-yritykset ovat myös näissä maissa. Jopa Latinalaisessa Amerikassa ja Afrikassa fintech on lähtenyt jo ripeästi liikkeelle. Jos Eurooppa haluaa olla kilpailukykyinen ja pitää kiinni rahoitusalan infrastruktuuristaan. Nopean innovoinnin pitäisi olla uusi normi eikä mikään poikkeuksellinen tilanne. Tilaisuudet ovat va- valtaisia sekä teollisuudelle kuin kuluttajillekin. Fintech johtaa suurempaan avoimuuteen, helppouteen, va- va- valinnanvapauteen, nopeampiin, parempiin palveluihin, alhaisempiin kustannuksiin kuluttajan kannalta. Rahoitusalan ala voi hyötyä valtavasti fintech-kehityksestä, isosta datasta ja robottineuvonnasta lisäksi se laskee hintoja ja varmistaa paremman riskin hallinnan. Eurooppalaisen sääntelyn pitää antaa tilaa fintech-alalle kehittyä. Euroopan täytyy helpottaa eikä estellä fintechin edistymistä, joten kaikkien varjoesitöiden kanssa ja kollegojen kanssa olemme tehneet työtä, jotta voisimme parantaa mietintötekstiä, niin ja olen kovin iloinen, että nyt voimme täällä keskustella eri suosituksista, mutta olen tyytyväinen, että olemme poliittisesti pystyneet sopimaan tästä mietinnöstä ja että meillä on yhteisiä painopistealueita. Ykkösprioriteetti on kyberturvallisuus. Ikoninen varas, joka hyökkää pankkiin jo asekädessä, niin oikeastaan tällaista on olemassa enää viime vuosien elokuvissa. Nykyään on kyse pikemminkin hakkereista, joka toimii omassa yksiössään. Kyberrikollisuus on globaali ongelma yhdessä määrin kyber äh, rikos maksaa noin 280 miljardia euroa, äh, dollaria vuodessa. Sitten McAfeen arvion mukaan kokonaistaloudellinen vahinko koko yhteiskunnalla ja on noin 400 miljardia dollaria. Ja tänään olemme nähneet lehdistössä, että Saksassa raportoitiin, että viime vuoden aikana kyberhyökkäysten määrä on kaksinkertaistunut, joten Mielestäni meillä on tässä vakava ongelma käsissämme. Ja vieläkin yllättävämpää, yli 80 prosenttia maailman digitaalista tiedosta luotiin viimeisen kahden vuoden aikana. Ja tämä kuvaa, kuinka tietovirrat ovat valtaisesti kasvaneet varsin lyhyessä ajassa. Ja tämä on iso ongelman lähde. Siksi meidän pitää enemmän keskittyä kyberturvallisuuteen, pankkien ja muiden rahoituslaitosten kohdalla esimerkiksi stressitestien yhteydessä. Tämän lisäksi sääntelytahojen pitäisi varmistaa tiedonvaihto, kokemusten vaihto yritysten ja äh, hallitusten välillä. Tässä on paljon pelissä, ajatellen yrityksiä, kuluttajia, hallituksia. Tulevat äh, finanssisektori tarvitsee enemmän teknistä asiantuntemusta kuin juristeja esimerkiksi, ei vain, jotta kehitetään algoritmeja, vaan jotta voidaan myös suojella valtavaa tiedon määrää, jota on tulossa. Sama koskee rahoitusalan sääntelijöihin. Meidän pitää pureutua fintech-ilmiön monimutkaisuuksilta, ymmärrämme mitä tapahtuu ja kuinka fintech liittyy reaalitalouteen ennen kuin mitään päätöksiä edes tehdään. Tämän lisäksi pitää varmistaa yhtenäiset toimintamahdollisuudet. Se on hyvin tärkeää. On varsin monia uusia toimijoita, jotka ovat siirtymässä fintech-markkinoille. Fintech ei ole vain pankkeille ja vakuutusalalle. Mukana on myös monia pieniä startup-yrityksiä. Ja tietysti suuret toimijat Apple, Apple Pay ja Google, Google Walletin kanssa, niillä on merkittävä roolinsa myös tulevaisuuden asiakas, asiakkaan saman tekevää, onko rahoitustuote perinteisestä pankista tai joltakin muodikkaalta startup yrityksestä Sen takia samat palvelut, samat riskit, samat säännöt. Tämä pitää päteä kaikkien kohdalla. Vain jos kaikki osapuolet saavat yhtäläiset mahdollisuudet toimia, tätä kautta voimme tehostaa innovointia. Vielä lopuksi tärkeä seikka. Meidän pitää pystyä kokeilemaan fintech-ratkaisujen kanssa Euroopassa. Pitää sallia se, että testataan uusia in, innovointituloksia ja sääntelijän pitää tukea tätä. Näin rahoitusala saa kokemusta ja tietoa ilman, että vaarannetaan kuluttajan etua. Tässä ei ole kyse siitä, että vapautetaan sääntelyltä, vaan kyse on ajattelun muutoksesta. Meidän pitää keskittyä mahdollisuuksiin, tilaisuuteen eikä niinkään ongelmiin. Meidän pitäisi keskittyä enemmän siihen, että tartutaan siihen, mitä fintechillä on tarjottavanaan, jotta voidaan saada aikaan tällaista kasvua, joka liittyy, liittyy tähän uuteen ilmiöön ja kehitykseen. Ja tämän, tällä hetkellä juuri Eurooppa ei ole missään, ei ole todellakaan lähtökuopissa, vaan ihan niin Max Verstappen Hollannista, joka on Formula 1, hänen pitää te- te- te- täytyy pystyä voittamaan kaikenlaisilla tempuilla kilpailijat. Me olemme hiukan niin kuin tämä formula-aja ja mahdollinen maailmanmestari, mutta meidän pitää vain saada aikaan tarvittavat muutokset. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia esittelijä. Sitten varjoesittelyiden vuoro. Brian Hayes, kolme minuuttia. Kiitos puheenjohtaja. Tässä on tehty oikein hyvää työtä ja on syytä erityisesti onnitella esittelijä Kora ja todella yhdessä töitä on tehty. Tämä on tärkeä mietintö sikälikin, että tämä on ensimmäinen tällainen toimielimiltä komissiossahan, kuten tiedämme, eh, Task Force on jo ryhtynyt näitä asioita tarkastelemaan ja nyt sitten me kuitenkin ensimmäisenä aiheesta laadimme mietinnön ja näin saadaan hyvin tuotua esiin prioriteetit ja toivottavasti tämä saadaan hyväksytyksi. Ja tässä todellakin aika hyvin lähdetään liikkeelle tasapainosta esityksestä ensinnäkin, että sääntely, jota on esitetty viimeisten vuosi vuosikymmenten aikana riskien vähentämiseksi ja sen varmistamiseksi, että rahoituskysymykset hoituvat hyvin näin jatkossakin, mutta toisaalta, että innovaatiot myöskin mahdollistuvat. Ja näiden välinen tasapaino tulee pitää mielessä. Ja tästä lähdettiin liikkeelle myöskin omassa tarkastelussamme on katsottava tietysti, mitä mahdollisuuksia fintech tarjoaa, mutta tämän on tapahduttava turvallisesti. Ja niin kuin esittelijä totesi, lähtökohtaisesti tilanne ei ole erinomaisen hyvä Euroopassa. Investointien määriä tarkasteltaessa viime vuosilta voidaan sanoa, että pääpainopiste ei ole täällä 22 miljardia 2015 ja eh, joka vuosi eh, kyllä kasvu on ihan eh, eksponentiaalista investointeihin liittyen ja Euroopan on saatava enemmän jalansijaa näissä kysymyksissä yrityksissä ja on erittäin tärkeää, että eri kokoiset yritykset saavat riittävää tukea tässä kehityksessä. Ja viime vuosien kehitys Euroopassa on ollut sellaisia, että hautomoita on saatu aikaan ja niiden myötä pyritään tukemaan tämän tyyppistä kehitystä omassa kotimaassani ja muissakin fintech-toiminta on kasvamaan päin ja tämä on syytä myöskin muistaa ja pitää mielessä. Mietintö ja siihen tehdyt tarkistukset painottavat erityisesti tiettyjä seikkoja. En nyt toista Koran jo mainitsemia seikkoja, esimerkiksi kyberturvallisuuden merkitystä, mutta tässä on muitakin tärkeitä avainkysymyksiä, kun sääntelijöiden kannalta asiaa tarkastellaan. Erittäin tärkeää, että säätelijät tietävät, mistä on kyse, ovat ajan tasalla, ymmärtävät, mitä tapahtuu liikemaailmassa, sandboxin alueestahan on jo eh, mietintö laadittu ja on tärkeää, että erikokoiset yritykset todellakin, eh, niillä on riittävät ratkaisumallit ja juuri näissä kysymyksissä todellakin tarvitaan eh, interoperatiivisuutta eri toimijoiden osalta silloin, kun puhutaan toiminnasta EU-ssa. Ja katsoisin, että tämä on yksi pääpainopiste alueesta On myöskin ymmärrettävä, että se on suuri merkitys. Tässä on oltu nimenomaan eh, painotettu sitä, mikä on eh, PK-yritysten rooli ja sitä on syytä hyödyntää ja on hyödynnettykin digitaalisten sisämarkkinoiden yhteydessä 24 miljoonaa yritystä 28 eh, unionin jäsenmaassa ovat tilanteessa, jossa niillä ei ole tämän tyyppisiin luottovaihto-ohjelmiin pääsymahdollisuutta. Eli fintechiä on tarkasteltava hieman erilaisessa valossa, miten miten paremmin kehittää digitaalisia yhteismarkkinoita. Ja win-win tilanteestahan on kyse, kun ajatellaan asiaa eh, nimenomaan kuluttajan kannalta, mutta toisaalta eh, tämähän on disruptiivinen eh, tekniikan muoto, mutta on erittäin tärkeää kuitenkin ymmärtää se, että tällä esimerkiksi saadaan transaktiokustannuksia alennettua. Se on hyvä kuluttajalle, se on hyvä liikemaailmalle ja myöskin hyvää rahoituksen vakauden kannalta. Ja se on yksi tärkeistä kysymyksistä myös. Kiitos. S&D Group. Kiitoksia SD-ryhmästä. Kiitos puheenjohtaja, kollegat, kollegamme Katarinin puolesta, joka ei tänään päässyt paikalle. Luen nyt hänen puheenvuoronsa. Onnittelut esittelijä Koralle erittäin kattavasta hyvästä mietintöluonnoksesta. Vuoropuhelu varjoesittelijöiden kokouksessa oli erittäin rakentavaa. Kyse on äh, datasta ja teknologiasta yhtä lailla kuin rahasta äh, ja äh, pääomista. Markkinat ovat kasvavat päin Euroopassa. On tilaa niin perinteisille instituutioille kuin innovatiivisillekin sellaisille markkinoillamme. Täytyy katsoa, mitä Amerikassa ja Aasiassa tapahtuu. E- EU ei valitettavasti ole tässä johtoasemassa. Me tarvitsemme lisätoimia ja tietty sääntelymme on estänyt innovaatioita alalla. Se, että komission, komission odotetaan pääomamarkkinaunionin strategian puitteissa fintech-strategiaa, eh, syvemmän eh, integroidumman eh, rahoitusmarkkinan ja investointisuojan ja niin edelleen puolesta. Innovaatiiviset rahoituspalvelut tulisi tarjota käyttöön kaikkialla Euroopan unionissa. Tulisi harmonisoida sääntelyä ja estää se, että sääntely on mielivaltaista ja johtaa lisäkustannuksiin. Tarvitaan uusia viestintävälineitä jotta myös vammaiset ihmiset saavat tämän teknologian ja nämä palvelut käyttöönsä. Samoin kuluttajille täytyy tarjota neuvoja näiden uusien rahoituspalvelujen alalla rahoitusalan lukutaidottomuus itse asiassa estää fintekin käyttöä ja tietenkin lisää näin riskiä. Sitten kyberturvallisuudesta. Tässä pitää keskittyä tietoturvaan ja ICT-riskeihin komissiolla tulisi fintech- ja toimintasuunnitelmassa olla ehdottomana painopistealueena. Tieto turva ja tämän lisäksi sääntelijän tulisi tukea tämän teknologian kehittämistä ja täytyy selvittää oikeudelliset ja sääntelyyn liittyvät esteet. Pelkäämme, että tällaisia sovelluksia, bitcoinin kaltaisia sovelluksia saataisiin käyttää rikollisiin toimiin, kuten rahanpesuun ja veronkiertoon. Kuitenkin me tarvitsemme kunnollista lainsäädäntöä alalla jotta tämä estetään. Kun ajatellaan pankkeja, fintech-yrityksiä ja sääntelijöitä, niin näiden yhteistyö on avainasemassa. Onnittelut siis hyvästä työstä. Tämä on hyvä alku. Uskomme, että Eurooppa on hyvällä tiellä fintekin suhteen tulevaisuudessa. Kiitos paljon. Kiitoksia. ECRstä edustaja Fox. Ei, selvä. GUE-ryhmävuorossa. Herra Papadimulis. Kiitoksia puheenjohtaja Marisa Matiaksen puolesta. Hän on varjoesittelijämme, joka matkustaa vasta myöhemmin tänään Brysseliin. Haluaisin kiittää esittelijä mietinnöstä ja kompromisseista, joita hän on meille lähettänyt. Kun jo siitä lähtien, kun alettiin keskustelu Fintechistä, varjoesittelijämme on ilmaissut tiettyjä huolenaiheita. Tämä on yksipuolinen lähestymistapa ja tunnutaan lähtevän siitä liikkeelle, että rahoituslaitokset ovat tärkeämpiä kuin kuluttajat. Mietinnössä ei korosteta sitä, että puuttuu sääntelyä näiden asioiden kohdalla, eikä tee selkeitä ehdotuksia, jotta poistettaisiin nämä puutteet. Me suhtaudumme kriittisesti pääomarkkinaunioni kehykseen. Kilpailukyky on tässä tärkeänä elementtinä. Osallistava kasvu, työpaikat, sosiaalinen kohesio on kaikkein tärkeintä, kun kehitysprosessissa tällaista kaikkea puuttuu tästä mietintöluonnoksesta. Me emme hylkäämme sellaisen käsitteen, että fintech parasta, parantaa tuotteita, saa aikaan avoimuutta, parempaa sääntelyä ja niin edelleen. Eri teknologiat asettavat erilaisia sääntelyhaasteita ja tässä tunnustetaan vain joitakin marginaalisia riskitekijöitä, esimerkiksi rahoituspäätösten suurempi nopeus, parempi tieto kuluttajille, tiedonsuoja, selkeät rajoitukset, riippumaton sääntely, kaikkea tällaista puuttuu tästä tekstistä tähän mennessä. Äh, sääntelyn ulkoistaminen vain kolme kymmenen vuotta finanssikriisin jälkeen ei ole hyväksyttävää. Olemme tyytyväisiä, että mietintöä jotenkin tässä parannettiin, mitä tulee kuluttajan suojaan. Mutta siltikin siellä oli ja edelleenkin on tilaa parannuksille. Pitäisi saada kuluttajat tuntemaan, että he voivat osallistua oikeudenmukaisella tavalla, eikä uuden teknologian pidä uhata heitä. Tämän tätä osaa olisi pitänyt enemmän työstää ja vahvistaa. Kuluttajan valistaminen pitäisi olla tärkeässä roolissa. On myönteistä, että joitakin viittauksia on otettukin mukaan tähän mietintöön. Sitten vielä yksityisyyssuoja, turvallisuus, tietosuoja, kysymykset. Näitä pitäisi entisestään tehostaa. Me uskomme, että roskaposti, jota ei ole pyrhytetty pitäisi myös estää kieltä. Kiitän kuitenkin esittelijä hänen tekemästään työstä ja tulen välittämään kaikki viestit tästä keskustelusta varjoesittelijällemme. Thank you. Miss... Kiitoksia vihreistä. Edustaja Raimond. Kiitokset on syytä kiittää esittelijää tässä todellakin hyvää rakentavaa yhteistyötä tehtiin varjoesittelijöidenkin kanssa. Paljon on puhuttu hyödyistä, toisaalta myöskin riskeistä, joita uusi teknologia tuo tullessaan. Tässä todellakin nyt kyseessä on ensimmäinen mietintö laatuaan niin ja on tärkeää aiheesta keskustelua käydä. Toisaalta on ymmärrettävää, että kyseessä on mietintö, jossa käydään läpi eh, hyviä ja huonoja asioita tietämättä kuitenkaan vielä tässä vaiheessa, minkä tyyppisen sääntelyn mennään. Ja kun tulevuosina vuosina sääntelyä lähdetään suunnittelemaan, niin toivottavasti tai voi, eh, ehkä joudumme huomaamaan, että asioiden käsittely eri ryhmien välisesti ei enää olekaan ihan yhtä kitkatonta, mutta hyvä on, että tässä on nostettu esiin myös riskit jo tässä vaiheessa. Fintech on <clears throat> väline. Se on kuin vasara, sitä voi käyttää rakentamisen tai hajottamisen. Näin on myöskin fintechiä tarkasteltava myös tulevina vuosina, kun sääntelystä ryhdytään puhumaan. Ja on tärkeää muistaa ei vain mahdollisuuksia, vaan myöskin riskit, mutta ei saa pelätä liikaa koska fintech tuo mukanaan suuria mahdollisuuksia. Se mahdollistaa transaktiohintojen alenemisen ja niin edelleen. Ja todellakin, jos hyvän tasapainon tulevaisuudessa päästään, niin voidaan katsoa, että kyseinen mietintö on ollut ensimmäinen tärkeä askel oikeaan suuntaan. Kiitoksia. Sitten ei näy EFDDstä eikä ENFstä ketään. Sitten haluaako joku muu vielä puheenvuoron? Nina Gale. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluan kiittää Koraa tästä mietintöluonnoksesta. Tämä on aivan keskeinen aihe meillekin. Fintex todella voi hyvin perustavanlaatuisesti muuttaa rahoitusalaa ja näin ollen onkin varmistettava, mitä hyvänsä sääntelyä sitten teemmekään, että sääntely kestää myös tulevaisuuden tarkastelun. Fintech-teollisuuden sääntelyn täytyy olla inklusiivista. Kovin monet ihmiset eivät todellakaan ole rahoitusalalla kyvyttömiä, vaikka heitä sellaisina pidämmekin. Ja toisaalta sitten taas ei tämä aina niin helppoa ole asioita hoitaa älypuhelimen kauttakaan. Monet fintech-alan yritykset toimivat yhdistyneestä kuningaskunnasta käsin ja Brexit-neuvotteluissa tämäkin asia varmasti nousee esiin. Näin ollen meillä tarvitaan ehdottomasti jatkuvuutta näiden palvelujen tarjontaan ja tietenkin myös tähän asian tuntijuuteen, jota on tuonne keskittynyt. Fintech voi myös vaikuttaa työmarkkinoihin hyvin voimakkaasti, erityisesti pankkialalla. Ja on hyvin tärkeää, Kora, että mietintö, mietinnössäsi nostetaan esiin vaatimus siitä, että komissio huomioisi fintekin sosiaalisen ulottuvuuden ja vaikutukset. Komissio siis toimintasuunnitelmassa. Kiitoksia. Thank you, Burkhard Balz. Kiitoksia, Burkhard Balz. Kiitos, hyvä puheenjohtaja. Lyhyt huomio omalta osaltani. Haluan myöskin kiittää esittelijää tästä oikein mielestäni onnistuneesta mietinnöstä. Kuitenkin kun tätä tärkeää kysymystä tarkastellaan, niin on käytävä riittävän perustavaa laatua olevaa keskustelua. Monia seikkoja on jo nostettu esiin, mutta esimerkiksi se, eh, miten huomioidaan muutoksen nopeus silloin, kun fintech-kysymyksistä puhutaan, miten mm, tässä sääntelytahot ja lainsäätäjät tulevat toimimaan. Ja tämä tulee olemaan yksi tärkeistä kysymyksistä kun näitä asioita tarkastellaan. Esimerkiksi kannattaa miettiä sitä, onko tietyn väliajoin käytävä läpi näitä kysymyksiä ja miten sitten kaikkien uusien aspektien osalta voi saada riittävän selkeän kokonaiskuvan tilanteesta, jotta sitten reaktiot ovat todellakin ne sellaiset kuin niiden on syytä olla. Mutta tämä esitetty mietintö on hyvä, mutta kun ajatellaan tulevaisuutta, ja kun muistetaan, että muutostahti on äärimmäisen nopea näissä kysymyksissä, on erittäin tärkeää, että lainsäätäjinä ymmärrämme ja keskenämme selvitämme sen, miten lähdetään liikkeelle tulevaisuudessa näiden asioiden tarkastelussa. Miten asioissa halutaan edetä ja miten edetä siten, jotta todellakin on mahdollista reagoida riittävän nopeasti tapahtuviin muutoksiin. Katsoisin, että nämä ovat seikat, joihin erityistä huomiota on syytä kiinnittää valiokunnissa ylipäätään parlamentissa. I agree with you. Kiitoksia. Mä olen samaa mieltä teidän kanssanne. Pervaus veres. Ah, Tuen tässä äskeistä kollegaa ja jatkan. Tarkoittaako tämä sitä, että laitetaan uusi lamfalussin metodi vai mitä urakkaa riittää, mutta välittömästi voidaan todeta, että meillä on tässä hyvä luonnos on tärkeää, että parlamentti ottaa kantaa. Ja tietenkin tähän liittyy sitten lainsäädännön sopeuttamisen haaste. Se tulee selvästi esille minä vaatimattomasti esittelijänä BRIEPS-lainsäädännöstä. Minun täytyy myöntää, että itse asiassa me laadimme tätä lainsäädäntöä ilman, että ajattelemme sitä, mitä tapahtui, kun ostettiin tällaisia paketoituja tuotteita. Ja nyt tavallaan laaditaan lainsäädäntöä ulkona outsidereille, pitäisi varmistaa, että tietoa rahoitusalasta on ja sitä sopeutetaan. Mm, mm, niin lainsäädäntö, johon otamme mukaan, otamme, otamme huomioon fintechin, fintech-teknologiaa, mutta kuitenkin yksi huoli tuli kai liberaaltakin esille. Se liittyy tähän tekstiin nimittäin kyberturvallisuus, koska tässä aivan suoraan tämä liittyy myös rahoitusalateknologian kehitykseen. Ja tämä on tärkeää, että se on mukana täällä tekstissä. Haluaisin kiinnittää huomionne Ajatellen tulevia keskusteluita, joita tullaan käymään, en tiedä minkä metodin pohjalta jotakin komissiota, puheenjohtaja tai EPP-läiset, mutta minusta tuntuu, että on yksi aihe, jota emme tässä vaiheessa ole vielä juurikaan käsitellyt, mutta joka on tulossa, nimittäin vastuuketju. Ja miten suojellaan sitten kuluttajia, koska Klassisella perinteisellä tavalla kuluttajansuoja tällä hetkellä riippuu viimeisestä lenkistä ketjussa, siitä joka tuotetta jakelee. Jo, mutta fintekin kautta yhä enemmän tulee sellainen tilanne, että on näitä jakelumekanismeja käytössä, joissa valmistaja tai tuotteen keksijä, kehittäjä pääsee suoraan yhteyttä kuluttajan kanssa. Koko vastuuketjukysymys tässä saa ihan uudenlaista muotoa ja jatkossa kun tehdään työtä komission ehdotusten pohjalta esimerkiksi koskien kuluttajan suojaa, vähittäisrahoitusalaa, nyt halua tätä vertailua vielä liian pitkälle, mutta voitaisiin jopa sanoa, että parlamentti Täällä parlamentissa ollaan kiinnostuneita jakelijan vastuuketjusta ja tuotteista. Näitä ajatuksia meidän täytyy käsitellä myös rahoitusalan kohdalla, jos haluamme toimia johdonmukaisesti ja kehittää fintechia, mutta tässä pitää koko ajan pitää siis mielessä kuluttajan suoja. Thank you. We have some... Kiitoksia. Siinä tuli tärkeitä kysymyksiä, joka liittyy myös tähän maksupalveludirektiivi kakkoseen. Nyt varmasti voin antaa puheenvuoron. Ai, kyllä, komissio on paikalla. Olkaa hyvä. Thank you very much, Chairman. Kiitokset. Kiitokset puheenjohtaja. Komissiolla ei tässä ole paljoakaan lisättävää. Tämä on tasapainoinen mietintö, samoin kompromissitarkistukset ovat tasapainoisia ja mielestäni tätä heijasteli myös keskustelu, tätä tasapainoa. Fintechissä on koko joukko tavoitteita, jotka voidaan tavallaan nähdä eh, kilpailijana tavoitteina, mutta tarkoitus on nyt tasapainottaa näiden eri tavoitteiden suhde toisiinsa. Me komissiossa katsomme, että Fintech tarjoaa valtavia mahdollisuuksia kuluttajille ja pk-yrityksille päästä rahoituspalvelujen pariin ja toisaalta taas näille yrityksille päästä kuluttajien pk-yritysten pariin. Täällä on todella suuria ja pieniä toimijoita, uusia toimijoita ja uskomme, että matalan kynnyksen politiikka-alalla hyödyttää sisämarkkinoita koska se helpottaa markkinoille pääsyä. Mm, nämä myönteiset seikat luonnollisesti tarvitsevat vastapainokseen tietosuojaa. Tietosuoja on aivan olennainen osa fintekiä ja samoin turvallisuus ja näiden eri tavoitteiden välisen tasapainon löytäminen teknologianeutraalilla tavalla on meidän periaatteemme samoin kuin suhteellisuusperiaate. Tässä me valitsemme riskiperusteisen lähestymistavan ja tarkastelemme niitä riskejä, joita on olemassa sen määrittelemiseksi, mitä sääntöjä tarvitaan. Jäämme nyt odottamaan lopullista mietintäversiota ja niin kuin sanoin, komission julkinen kuulemiskierros on käynnissä. Se kestää tuonne kesäkuun puolen väliin saakka ja tuon jälkeen komissio sitten tarkastelee mihin toimiin ja aloitteisiin ja niin edelleen se voisi kesän jälkeen ryhtyä. Kiitos paljon puheenjohtaja. Thank you. Now, rapport. Kiitoksia teille. Sitten esittelijä Kora, ole hyvä. Mr. Chair. Kiitos puheenjohtaja, kiitos varjoesittelijöille ja muillekin puheenvuoron käyttäneille hyvästä tuesta. On erittäin tärkeää, että tietyt perusperiaatteet on muotoiltu. No, kaikkia ratkaisuja ei tässä vaiheessa vielä voi esittää, mutta liikkeelle lähdetään esittämällä oikeanlaisia kysymyksiä. Ja monet totesivat, että nopeus on huomioitava. Perans totesi, että vastuukysymykset on huomioitava. Kuen ja vihreiden puheenvuorossa puhuttiin tasapainosta, huomioiden kuluttajien edut ja toisaalta sitten kaupalliset edut. Selvää on, että tämä tasapaino on myöskin tärkeä asia. Parlamentin suositukset toivottavasti kuitenkin eh, muodostavat hyvän lähtökohdan myöskin komissiolle, kun se työstää toimintasuunnitelmaansa, jotta se on asiallinen ja ajankohtainen, sillä vaihtoehtoja FinTech-rahoituksen liiton kaksi tulevaisuudessa. Eli joko sitä on pöydällä tai pöydän ääressä tai sitten tulee syötäväksi ja varmasti mieluummin sitä istuu pöydän ääressä puheenjohtaja tai sitten keittiössä. Um, the vote, uh... Hyvä. Eli mä no, muista me äänestämme huomenna. Sitten tästä äänestetään täysistunnossa 21. toukokuuta. Sitten eteenpäin, tai oikeastaan mennään hiukan taaksepäin esityslistalla. Vähimmäistulo köyhyyden torjunnassa esittelijä, lausunnonlaatija Miguel Viegas, olkaa hyvä. Bon, en primer lugar, gustava de... Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan ensin haluan kiittää teitä joustavuudesta, eh, kun eh, siirsitte esityslistan tai vaihdoitte esityslistan kohtien paikkaa niin, että lentoni myöhästymisestä huolimatta pääsin tänne nyt sitten esittelemään tämän lausuntoluonnokseni. En tässä vielä liikaa aikaanne. Olette saaneet lausuntoluonnoksen varmasti. Se on selkeä, lyhyt, tiivis. Kuitenkin sen verran tässä voisin sanoa, että me kun tämän ensimmäisen luonnoksen kirjoitimme, pyrimme valitsemaan sellaisen lähestymistavan, joka on pragmaattinen lähestymistavan, joka pohjautuu objektiiviseen tarkasteluun. Yhteiskunta on mitä on, ei yhteiskuntamme ole täydellinen. Niin kutsuttu markkinatalous tuottaa mm, erilaisia vaikutuksia, joista ei päästä mihinkään valtioiden on näin kannettava vastuunsa. Nämä numerotiedot eivät ole minun numerotietojani liittyen köyhyyteen. Hyvin monet ihmiset elävät köyhyydessä ja monet köyhistä käyvät työssä. Monet kansainväliset instituutiot vaativat toimia valtiovallalta uudelleen ja on puolesta, muuten vaikutukset ovat vieläkin pahemmat. Samoin meidän täytyy tarkastella säästöpolitiikan vaikutuksia. Säästöpolitiikka on huomattavasti vielä pahentanut tilannetta. Nämä ovat ihan objektiivisia tosiasioita, faktoja, eikä niistä nyt pääse yli eikä ympäri. Ja tähän perustuukin se vetoomus, jonka minä tässä esitän. Ja toivon, että valiokunnan kanta on sama kuin minun, että ne välineet, joita meillä on, jotka auttaisivat parantamaan niitä, sitä taloudellista todellisuutta, jossa elämme, ja kun ajatellaan nykyilmapiiriä, niin se on äh, aiheuttanut tiettyjä rajoitteita jäsenvaltioissa. Jäsenvaltioiden pitää äh, äh, pitää tilanne tiukasti käsissään ja budjettikuria ajetaan. Mutta jos katsotaan tosiasioita silmiin, niin kyllähän sosiaalista oikeudenmukaisuutta tarvitaan ja sitä ajavaa politiikkaa. Ja mennään vieläkin pidemmälle. Jos katsotaan tosiaan todellisuutta vaikkapa makrotalouden indikaattorien pohjalta, ei voi puhua vain BKTstä tai erilaisista indikaattoreista. Ei, vaan tarvitaan sellaisia indikaattoreita, jotka ottavat huomioon Mm, omaisuuden tai tulojen uudelleen ja on täytyy katsoa myös, missä köyhyyttä syntyy ja miten. Ja mistä tässä nyt puhutaan? No, julkiset varat jäsenvaltioissa budjettikuri on nyt sellainen, että tällä hetkellä hän pikemminkin pitäisi köyhyä kaikki köyhyyttä torjua kaikkialla unionissa eri keinoin. Ja täytyy huolehtia siitä, että on olemassa minimitulos. Ei suinkaan ole kueryhmän ehdotus alun alkaen, ei vaan tärkeiden äh, suurten äh, kansainvälisten toimielinten ehdotushan se on alun alkaen. Kansainväliset toimielimet ovat puhuneet siitä, että vähimmäistulon tulisi olla 60 prosenttia äh, keskitulosta. Ja mm, tämän minä halusin nyt teille nostaa esiin tässä keskustelussa. Ja tosiaan tässä lyhyessä lausuntoluonnoksessa niin tiivistetysti tämä kaikki lukeekin. Ja luonnollisesti olen valmis hyväksymään tarkistuksenne, jotka voivat parantaa tätä tekstiä entisestään ja toivon laajan konsensuksen valiokunnassa. Kiitos. E Kiitoksia sitten EPPstä. No, Letice. Kiitoksia puheenjohtaja. Esitän rovaran Romana Tomsin puheenvuoron. Hän on meidän varjoesittelijämme. Ensin haluan kiittää esittelijää eh, Miguel Viekasta tästä luonnoksesta. Ja kolme pääkohtaa rovaramanan puheenvuorosta. vuorosta ovat seuraavanlaisia. Ensinnäkin sosiaaliset turvaverkot ovat hyvin tärkeitä ihmisille, joilla on väliaikaisia taloudellisia ongelmia, mutta täytyy riippua jäsenvaltiosta, miten niitä kehitetään ja miten ne kunnolla määritellään tällaiset turvaverkot. Me kaikki tiedämme, että kaikkein tärkeintä on antaa ihmisille mahdollisuus elättää itseään ja perhettään – ilmoittautuvat tukeutumaan vähimmäistuloon, eikä antaa mitään kannustimia siihen, että ovatkin riippuvaisia sosiaaliturvasta. Joten vähimmäistulo kyllä auttaa niitä, jotka joutuvat taloudellisesti kamppailemaan, mutta se ei kuitenkaan ratkaise sitä köyhyyskysymystä. Se pitää pitää mielessä. Tärkeä asia. Sitten toinen asia. Jäsenvaltio valtiot ovat kehittyneet eri tavoin, niillä on erilainen taloudellinen tilanne, erilainen kyky myöntää että voimavaroja. Ei pidä unohtaa, että vähimmäistulo on velvollisuus, joka asettaa talouden rasitteen jäsenvaltioille. Ja tästä johtuen pitäisi etsiä tällainen oikea tasapaino, kun tätä asiaa pohditaan ja pyritään ratkaisemaan. Meidän pitäisi enemmän pyrkiä kannustamaan taloutta ja lu- pyrkiä luomaan työpaikkoja niin, että yksilöt ovat riippumattomia taloudellista avusta. Tämä on pääviesti. Ja sitten kolmas kohta, kun yhdistetään julkisen talouden vahvistaminen ja budjettivajeen pienentäminen ja vähennetään sosiaaliturvamenoja. Se ei ole hyvä pohja tälle keskustelulle. Meidän pitäisi miettiä enemmän, miten voidaan varmistaa älykäs, vastuullinen rahankäyttö. Samoin pitää varmistaa tehokas, tuloksellinen rahankäyttö ja miten investoidaan julkisia varoja. Ja tällaisen ajattelun pitäisi olla keskeisessä roolissa, kun puhutaan sosiaaliturvarikoistakin turvarekostakin tai kun puhutaan muusta julkisesta, julkisesta menosta. Me odotamme innolla yhteistyötä esittelijän ja varjoesittelijöiden kanssa. Kiitoksia. Thank you. Kiitoksia. SD-ryhmästä Pervons Veres. Puheenjohtaja, puhun Emmanuel Morellin nimissä. Hän ei päässyt paikalle muiden sitoumusten takia. Hän on iloinen siitä, että mietitään vähimmäistuloa ja siitä aletaan keskustella yhä enemmän Euroopassa mukaan lukien vaalikampanjoissa. Ja hän on sitä mieltä, kun ajatellaan vastuuta ja solidaarisuutta liivästä niin tasapainoa, niin tähän mennessä on liikaa korostettu vastuuta ja kor- vaadittu rakenteellisia uudistuksia, jotka usein sosiaalisesti ovat aivan sokeita. Tässä mielessä hän on tyytyväinen työhön, jota työllisyysasian valiokunnassa on tehty ja panee merkille missä määrin eh, työmarkkinapolitiikan, sosiaalipolitiikan tai talouspolitiikan ohjauksen väliset yhteydet ovat tärkeitä kysymyksiä ja tässä tarvitaan myös Ekonin lausuntoa. Hän haluaa onnitella esittelijää hänen tekemästään työstä ja jakaa hänen näkemyksensä siitä, että pitää pitää mielessä sosiaalinen konteksti, jossa laadimme tätä lausuntoa. Nimittäin 2015 24 prosenttia väestöstä oli vaarassa ajautua köyhyyteen ja syrjäytymisen, syrjäytymisen tilanteeseen. Jotta voidaan vähentää epätasa-arvoa, tulon, yhteisen tulonjako kuuluu täysin 2020 strategiaan ja hän onkin sitä mieltä, että uusien, uusia indikaattoreita pitäisi ottaa käyttöön eurooppalaisen ohjausakson yhteydessä mukaan ja niitä pitäisi tehdä myös sitoviksi, jotta voidaan toimia tehokkaammin epätasa arvoa epätasa vastaan ja pitäisi vahvistaa myös ostovoimaa. Voidaan todeta, että Äh, ostovoima on kasvanut hitaammin kuin inflaatio. Tämä vain pahentaa tilannetta. Hän varmastikin tulee tekemään tarkistuksia tässä hengessä. Äh, hän toivoo, että komissio laatisi puitedirektiivin eurooppalaista vähimmäistulosta. Hän haluaa vielä korostaa sitä, että sekä F, valuutta, kansainvälinen valuuttajärjestö ja muut tahot ovat korostaneet asiaa. Tämä tarkoittaa sitä, että tarvitaan tällaista vähimmäistulopolitiikkaa. Tämä tukee kasvua ja tätä kautta voidaan vähentää ihmisten välistä epätasa-arvoisuutta. On olemassa tällaisia vahvoja vähimmäistulojärjestelmiä joissakin maissa, joissa on päästy kriiseistä helpommalla. Ja tämä voidaan ottaa käyttöön myös automaattisia vakauttajia. Sitten omasta puolesta, nimissä niin haluaisin sanoa, että viime kaudella komissio esitti tämän tyyppisiä ajatuksia myös. Sitten vielä yksi seikka, Yleisen vähimmäistulon lisäksi hän on sitä mieltä, että pitäisi käsitellä myös tästä yleistä vähimmäistuloa tai perustuloa. Hän muistuttaa siitä, että tällainen kansalaisaloitekin asiasta on tehty vuonna 2013 ja tämä tyyppistä työtä tehdään myös Ranskan senaatissa ja Suomessa on tehty on juuri tällä, tällä hetkellä kokeilu meneillään asiasta. Pitäisi arvioida tämän kokeilun tuloksia ja alkaa tällainen julkinen asian kuuleminen asiasta. Sitten vielä lopuksi ottaa esille tällaisen solidaarisuuden ja taistelun epätasa-arvoa vastaan. Tämä on olennaisen tärkeää silloin, kun on merkkejä siitä, että Euroopassa tasavertaisuus vain kasvaa. Vielä lisäisin henkilökohtaisesti, jos sallitte puheenjohtaja, ihan lyhyesti. Tässä lisäksi, että tässä on viitattu näihin aikaisempiin mietintöihin, esimerkiksi Vigeredo-mietintö 2010 tai, ko- tai komission tutkimus automaattista vakauttajista. Ja myös miten määritellään vähemmäistulo tai perustulo, se on hyvin tärkeä kysymys, koska varsin usein ehdotetaan tällaista keskitasoista palkkaa ja kun ajatellaan, miten palkat ovat luisuneet alaspäin joissakin maissa, niin viittaus köy, köyhyysrajaan on ehkä vieläkin tärkeämpi kriteeri tässä yhteydessä. Kiitoksia ECRstä, herra Luke. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitokset myös esittelijälle tästä mielipiteestä, jota tosin pidän vähemmän Ekon valiokunnan mielipiteenä kuin GUE-ryhmän mielipiteenä. Eli kyllä tässä vielä aika paljon työsarkaa on ennen kuin enemmistö tätä asiakirjaa voi tukea. Ensin äh, toteaisin, että pyytäisin tekemään eron köyhyyden ja epätasa-arvon välillä ihan määritelmällisestikin, äh, sillä tässä nämä asiat kyllä sekoitetaan iloisesti toisiinsa tässä lyhyessä lausuntoluonnoksessa. Epätasa-arvoa on äh, vaikea ehkä kvantifioida, tai jos ei kvantifioida, niin ainakin on vaikea asettaa mittatikkuja sille, että mikä on epätasa-arvoa jossakin yhteiskunnassa, kun ajatellaan, että me pyrimme tasa-arvoon, niin samalla meidän on kuitenkin luotava kannustimia tasaiseen työnjakoon yhteiskunnassa. Kyllähän yhteiskunnassa voi olla, täytyy olla mahdollisuus myös erilaisiin tulotasoihin työstä riippuen ja ilman, että tässä häiritään kansantalouden toimintaa. Ehdottaisinkin, että keskittyisimme tekstissä yksin omaan köyhyyteen, emmekä epätasa-arvoon, jättäisimme tämän hiukan hankalan epätasa-arvo kysymyksen ulkopuolelle. Mitä köyhyyden määritelmään tulee, pikemminkin puhuisin absoluuttisesta köyhyydestä, enkä tällaista suhteellisesta köyhyydestä, eli alle 60 prosenttia median tulosta. Tässähän sitten köyhiä on yhteiskunnassa aina tietty määrä, täysin riippumatta siitä, kuinka rikkaita tässä oikeastaan ollaan. Jos köyhyyttä on sitten aina sama määrä riippumatta yhteiskunnan vauraudesta. Konseptuaalisesti täytyy aina tietenkin pohtia sitä, mikä on vähimmäistulon taso, tarvitaan jonkinnäköinen sosiaalinen turvataso ja mielestäni vähimmäistuloa tulisi verrata vähimmäispalkkaan, minimipalkkaan. Jos vaatii vähimmäistuloa, niin sitten minimipalkasta on luovuttava, koska sitten lähdetään tällaiseen perustulotasoon. Eli minä pitäisin sitten parempana, että puhutaan sitten yksinomaan, ei unohdetaan koko minimipalkka ja puhutaan vain vähimmäistulosta. Tässä lausunto luonnoksessa tai mielipiteessä mielestäni e, e, liikaa korostetaan tulon jakoa valtion sisällä. Tässä katsotaan, että köyhyyttä tulee torjua vain uudelleenjaon kautta. E, tämä taas jarruttaa talouskasvua eikä luo mahdollisuuksia ja kannustimia pyrkiä parempaan. Tässä talouskasvua mielestäni näin jarrutetaan ja, ja samoin toimivien työmarkkinoiden toiminta. Tässä valmistelija ö, haluaa käytännönläheistä lähestymistapaa, mutta kun nyt puhutaan tällaisesta vähimmäistulosta, niin sitten täytyy samalla tietenkin puhua palkkaeroista. Eihän voi olla niin, että on tällainen tuki, äh, joka, johon ei liity, liity äh, työntekovelvoitetta, niin äh, kyllähän meidän täytyy sitten korostaa myös sitä, että ei valtion velkaa voi rahoittaa valtion velan kautta voi tällaista rahoittaa, vaan investointiin valtion varoja tulee käyttää. Samoin täytyy huolehtia vakaudesta. Samoin on lisäksi koko joukko jäsenvaltioita, jotka ovat kovasti, kovasti velkaantuneita. Kyllä puheenjohtaja voi lopettaa tähän, mutta muistuttaisin kuitenkin, että en puhunut läheskään yhtä pitkään kuin edustajan peres. Kiitoksia Enähe Alde-ryhmästä puhujaa. Joteksi joten sitten edustaja Uhta sun. Bueno. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan ensin kiittää herra Viekasta hänen tekemästään työstä, lausunnon esittämisestä. Me olemme tyytyväisiä tähän ryhmässä, niin tämä on hyvä pohja ja aihe on todella tärkeä. Siitä on keskusteltu jonkun aikaa Euroopassa. Haluan muistaa talous- ja sosiaalineuvoston päätöksestä saada aikaan tällainen perustulo EU-ssa. Meidän pitäisi tätä tarkastella uudestaan, koska siellä on tärkeitä ajatuksia varmasti kaikki olemme tästä tietoisia, niin kuin Ruva Bereskin muun muassa sanoi, että tarvitaan mekanismeja, joiden avulla emme voi vähentää köyhyyttä, epätasa-arvoa, jota on kehittynyt viime vuosina, vaan myös kansalaiset voisivat nähdä, että EU-ssa äh, tehdään päätöksiä, laaditaan mekanismeja asiassa ja tämähän on ollut tällainen heikko kohta EU:ssa ja on estänyt tuen kansalaisilta tässä kyseessä on myös Euroopan hankkeen uskottavuus tuolena vuosina, tämä onkin niin tärkeä kysymys. Lausunnossa on esillä aivan hyviä ajatuksia. Sitten vielä yksi asia, joka Ekonissa pitäisi välittää tähän lausuntoon, nimittäin on Täällä on tietenkin, tietenkin taloudellista vaikutusta varsin merkittävässä määrin, kun ajatellaan köyhyys, taskuja tai työttömyyden määrää, joka on huipussaan joissakin maissa. Tällaiset köyhyydessä, köyhyystaskut tavallaan estävät talousta kasvua. Tästä on tehty tutkimuksia kansainvälisessä valuuttajärjestössä muun muassa. Tämä liittyy myös vaurauden jakaantumiseen yhteiskunnassa. Tämä kaikki vaikuttaa kasvuun. Ja tämä keskustelu siis riittyy todellakin myös epätasa-arvoon, mutta tässä tasa-arvoon onkin kiinnostavaa, että lausunnossa käsitellään monia molempia ilmiöitä. Sitten haluaisin ottaa vielä muutamia tekijöitä, nimittäin jos 20 prosenttia kaikkein suurimmasta tulo, tulosta, äh, niin silloin BKT kasvaa 0,08 peruspista, jos taas tapahtuu toisinpäin. Tämä äh, rikkauden määrä liittyy äh, köyhimpiin. Näitä tietoja löytyy IMFn raportista. Ovat mielenkiintoisia tuloksia, jos meillä olisi eurooppalainen minimitulo, se vaikuttaisi mielenkiintoisella tavalla. Meidän pitäisi myös antaa tämä tyyppinen viesti tässä keskustelussa. Halusin vielä kiittää esittelijää ja ehkä halusimme ottaa esille, että mietittäisiin tällaisia perustulomekanismeja, joita ollaan kehittelemässä jossakin maassa, kuten vaikka Suomessa. Samoin paikallisviranomaiset ovat käsitellä tätä kysymystä ja meidän pitäisikin pystyä analysoimaan näitä tietoja. Tässä, ja tässä lausunnossa kai puhutaankin jopa direktiivissä, jonka kautta voitaisiin aloittaa tämän tyyppinen toiminta. Se on meistä varsin sopiva ehdotus. Haluan vielä vain kiittää esittelijää ja haluamme todellakin tehdä tässä asiassa yhteistyötä. Kiitos. Kiitos. En näe nyt muita puhujia, eikä kukaan halua puheenvuoroa, joten esittelijä saa uudestaan puheenvuoron. Edustaja Viekas. Ora, eh, eu eh, tomei nota de, de... Olen kirjannut muistiin täällä tehdyt hyvät ehdotukset, myöskin kriittiset huomiot, todellakin hyvin arvokkaita kommentteja. Tässä tietysti kyse on luonnoksesta ja näin ollen on selvää, että luonnosta voidaan vielä muuttaa. Eli teksti ei suinkaan vielä ole lopullinen. Eli olen hyvinkin avoin ottamaan vastaan ehdotuksianne. Ja kannattaa muistaa myöskin, että tässä nyt puhutaan todellakin Ekon valiokunnan lausunnosta, ei yksittäisen ryhmän esityksestä. Eli kannattaa ehkä nyt todellakin ryhtyä hommiin ja katsoa, miten saamme aikaan sellaisen tekstin, joka tyydyttää meitä kaikkia. Eräs tärkeä huomio nousi äsken esiin. Niin kuin jo totesin, meidän on kuitenkin lähdettävä liikkeelle mahdollisimman realistisesti. Eli tässä on myönnettävä se tosiseikka, että e, markkinoiden toiminnan epäonnistuminen on johtanut e, köyhyyskuilun e, syntymiseen. Ja ihan riittäviä objektiivisia tilastotietoja on olemassa, jos sanotaan, että 23 eh, prosenttia saattaa jäädä jopa tämän köyhyysrajan alapuolelle, niin nämä luvut jo puhuvat puolestaan ja ovat todellakin huolestuttavia. Ja sitten jos tässä yhteydessä lähdettäisiin tarkastelemaan myös hieman laajemmin tätä asiaa ja laajempia kysymyksiä, jos esimerkiksi lähdettäisiin miettimään sitä, onko mentävä jonkun tyyppisiin kysynnän tarjonnan mukaisiin eh, menettelyihin, niin on eh, ja katsotaan, miten nämä vaikuttavat ja vaikuttavatko ne työmarkkinoihin. Emme olehan varmoja siitä, kannattaako näin laajalta pohjalta lähteä asiaa tarkastelemaan. Kompromissin ja sovun löytyminen hankaloituisi tästä entisestään. Tässä tekstissä tarkastellaan lähinnä sitä, eh, missä on epäonnistuttu markkinoilla, eh, mitkä ovat niitä seikkoja, jotka ovat ajaneet eh, kansalaiset hankalaan asemaan ja mitä muutoksia olisi mahdollista tehdä, jotta tilanne paranisi. Sinällään tietysti ymmärrän, että jäsenmaiden merkitys näissä yhteyksissä on erittäin tärkeä ja suuri. Ei voida tietenkään mennä esittämään pelkästään keskitettyä menettelyä, mutta jonkinlaisia suuntaviivoja kuitenkin voidaan ajatella ja niissä tuoda esiin se, miten parlamentti näkee nämä asiat ja miten sitten voitaisiin ajatella, että asioita parannettaisiin ihan konkreettisesti kannattaa todellakin tuoda esiin se seikka, että parlamentissa on ymmärretty, että köyhyys on ongelma ja että olemme valmiit tarkastelemaan keinoja sen nujertamiseksi. Köyhyys ja sitten epätasa-arvo. Sitä tässä kommentoitiin, mutta kuitenkin ehdotuksessa tuodaan esiin se seikka, että sinällään yhteiskunnalla olisi kyllä resursseja, resursseja tilanteen kohentamiseksi, sillä nythän kuitenkin puhutaan EU-sta ja Euroopan maista, ei mistään Saharan eteläpuolisesta Afrikasta. Mutta näille ongelmille on olemassa syyt, on olemassa syy sille, minkä takia esimerkiksi hyvinvointi ei jakaudu tasaisesti. Eli samasta alueesta puhutaan ja joillain on huomattavasti korkeampi tulotaso ja huomattavasti enemmän omaisuutta kuin toisilla, eikä tällaista epätasa-arvoa voi selittää pelkästään taloudellisin syin. Joka tapauksessa kiitokset esitetyistä huomioista ja toivottavasti voimme tehdä hyvää yhteistyötä myös jatkossa. Kiitokset. Äh, kiitos myös tukelle. Nyt voimme päättää tämän äh, kokouksen äh, neljäs päivän neljättä tarkistukset 29.4. keskustelu, sitten äänestys kesäkuussa, niin täällä kuin Emplissäkin, ja sitten lokakuussa täysistuntokeskustelu. Kiitokset. Huomenna aamulla aloitetaan sitten 9.30. Kuulemistilaisuus odottaa. Kiitos paljon.